Chers collègues, si vous voulez bien... Hyvät kollegat, voisitteko ystävällisesti istutua paikoillenne, niin voimme käynnistää tämän ylimääräisen kokouksemme, jolla on aika työntäyteinen esityslista kuitenkin teille on jaettu, tai siis olette saaneet esityslistan Ehdotan, että hyväksymme sen sellaisenaan välittömästi. Hiljaisuutta pyytää puheenjohtaja. Kohta kaksi esityslistasta puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin kertoa teille kolmesta asiasta. Ensimmäinen koskee herra Serkasin mietintöä työntekijöiden kuulemisesta. Tästä piti äänestää alun perin tänään, mutta se on esittelijän hyväksymisen ja varjoesittelyn hyväksymisen myötä lykätty tuonnemmaksi että voisimme äänestää siitä 19. marraskuuta Strasbourgissa taas kerran ylimääräisessä kokouksessa, jotta kaikki ehtivät laatia siemenessä tarvittavat kompromissiesitykset. Toinen tiedote kun on kyse, euro, kun on kyse eurooppalaisesta ohjausjaksosta, haluaisin kertoa, että puheenjohtajakokous päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että me ensi vuonna tulemme järjestämään kun on kyse vuosittaisesta kasvuarvioinnista, tarkastelusta ei ole kyse vain parlamenttien välisestä normaalitapaamisesta, vaan parlamentaarisesta viikosta Euroopan tasolla. Se tulee tapahtumaan 21.–30. tammikuuta. La Commission emploi. Työllisyysvaliokunta tulee osallistumaan tähän viikkoon ja tulee järjestämään keskustelutapahtuman kansallisten parlamenttien edustajien kanssa nuorisotyöllisyydestä ja talouden korjausohjelmien vaikutuksesta niissä jäsenmaissa, jotka ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ja tämä kokous tullaan videoimaan, siis se tulee, se tulee kuulumaan myös internetin välityksellä jokais, kaikkialle. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Cabrnohille. Lausuntoluonnoksen käsittely on kyse aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppaus. Tämä on, tässä on kyse hyvästä terveydestä ja tämä koskettaa meitä kaikki, olimmepa ikääntyneitä tai emme. Předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasím plně s paní předsedkyní a není... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä tästä puheenjohtaja. Eli ikääntyminen vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Ja seuraavan 30 vuoden aikana uskoisin, että ikääntymisestä tulee tärkein tekijä joka vaikuttaa eurooppalaisten maiden kehitykseen. Minä olen laatinut lausunnon tästä asiasta. Ja tästähän on puhuttu monen kertaan valiokunnassa ja tätä käsitellään myöskin tulevaisuudessa. Hiljattain tästä Kassler on laatinut mietinnön. Sehän liittyy aktiivisen ikääntymisen teemavuoteen 2012. Ja tämä lausunto täydentää viime vuonna tehtyä työtä. Ja me myöskin puhumme äh, Reutenin mietinnöstä, joka liittyy eläkejärjestelmiin. Te olette kaikki saaneet tämän lausunnon Ja tässä on ehdotuksia, uusia ehdotuksia ajatellen ja yritämme löytää tasapainon eurooppalaisen periaatteen ja toissijaisuusperiaatteen välille. Ja tietysti tähän asiaan pitää puuttua myöskin muilla tasoilla, ei pelkästään EUn tasolla, ja jäsenvaltioiden tasolla, koska myöskin alueet, kunnat, perheet ja yksilöt joutuvat kantamaan tästä osittain vastuun. Meidän ei tule unohtaa vastuuta tällä alalla. Ikääntyminen ei ole mikään sairaus, vaan se on asia, joka meille kaikille tapahtuu. Emmekä edes voi ottaa mitään vakuutusta ikääntymistä vastaan. Ikääntyminen on loginen vaihe elämässä ja kaik- kaikkien vastuullisten henkilöiden on valmistauduttava ikääntymiseen. Ei ole kuntien tai valtioiden vastuu hoitaa tätä, koska myöskin perhe on vastuussa kaikista henkilöistä, eikä yhteiskunta voi korvata perheitä. Eli meidän pitää miettiä myöskin omaa vastuutamme. Emme voi vain pyytää, että kansalliset tai ylikansalliset poliittiset järjestelmät pitävät huolta vanhemmistamme. Kollegat, odottelen teidän tarkistuksianne ja myöskin yhteistyötä tämän keskustelun puitteissa. Kiitos. Merci. Kiitos. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Madame Super. Obrigada, Sr. Presidente. Um, eu li a proposta de, de parecer com bastante. Kiitos. Tämä lausunto luonnos puhuu aktiivisesta työssäkäystä väestöstä. Meidän mielestäni se on erittäin mielenkiintoinen. Opiniões sobre o que é o envelhecimento ativo. Erilaisia kantoja aktiivisesta ikääntymisestä on kuultu. On aivan selvää, että me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että aktiivista ikääntymistä on edistettävä. Meidän täytyy todella tukea ihmisiä, jotta he voisivat jatkaa aktiivista toimintaa ihan koko elinikänsä ajan. On luonnollisesti autettava ja tuettava ihmisiä on parannettava terveyspalvelujen saatavuutta. Tämä on ihan välttämätöntä, jotta ihmiset voivat ikääntyä aktiivisesti. Me olemme tästä aivan varmasti kaikki samaa mieltä. Komission ehdotus menee sellaiseen suuntaan, että pitäisi tukea aktiivista ikääntymistä – mutta me emme halua tukea sitä, että eläkeikää nostettaisiin. Puhutaan aktiivisesta ikääntymisestä ja sillä sitten yritetään peitellä todellisuutta. Eläkeiän nostaminen tai eläke sinänsä on työntekijöiden saavutus ja on päästy työmarkkinaosapuolten kanssa sopuun siitä, että ihmiset tekevät töitä tietyn ajan ja edistävät yhteiskunnan elämää näin, mutta jossakin vaiheessa näiden ihmisten täytyy sitten päästä myös lepäämään. Eikä ole mitenkään edistyksellistä, että ihmisten oikeus eläkkeeseen poistettaisiin sehän olisi sosiaalijärjestelmien kannalta askel taaksepäin. Nyt kun puhutaan siitä, että ihmisellä on oikeus lähteä eläkkeelle, täytyy muistaa se, että työvoimasta ei ole puutetta Euroopassa. Työntekijöitä ja työttömiä on koko ajan enemmän ja siksi meidän täytyy pohtia periaatteitamme. On välttämätöntä, että ikääntyneitä korvataan nuoremmilla työntekijöillä. Ja siksi tällaisia asioita pitäisi lausunnossa hieman muuttaa. Kiitos. Euh, Kiitos. Edustaja Serkas. Kiitos, rouva Rouva puheenjohtaja, haluan vain sanoa kollega Karnolle, että me työstämme tätä tekstiä. Olemme löytäneet sieltä paljon myönteistä ja tulemme tukemaan sitä ilman mitään epäilyn sanaa, mutta voitaisiko kääntää, kääntää, kääntää nämä sanat, jos puhutaan koulutuksesta ja kahdella eri termillä – Puhutaan myös uudesta teknologiasta, mutta haluan varoittaa edustaja Karnohia, että muutamat asiat ovat sisältönsä puolesta ja menettelytapojen puolesta myös ovat monimutkaisia. Esimerkiksi kun puhutaan eläkeuudistuksesta, meillä on mietintö, oma mietintö EPP-jäsen Rova Omenroiten on siinä mukana ja voitaisiin lisätä joihinkin kohtiin kriteereitä, niin kuin sanotaan, mitä sanotaan esimerkiksi kohdassa kuusi hänen mietinnössään, koska jos, jos sitä pidetään, jos se pidetään siellä, niin silloin keskustelu jatkuu hyödyttämänä ja tuloksettomana. Mutta tässä on menty, jos siinä mennään liian pitkälle, niin olisi parempi jättää mietintö sellaiseksi, eli käsitellään vain sisältökysymyksiä oleellisessa mielessä, kun on kyse eläkeuudistuksesta. Toinen elementti näistä ehdotuksista, joita edustaja Grahnoff tekee, Kabrnoff tekee, tekisi muutaman tarkistuksen, jotta teksti olisi paremmin tasapainotettu, kun puhutaan joustavuudesta työmarkkinoilla, mutta pitää puhua myös turvallisuudesta työmarkkinoilla tässä talossa, kun olemme. Ei saa unohtaa sitä kahta puolta asiaa. Eli meidän pitää olla joustavia, mutta se pitää myös olla turvallisesti tehty. Ja mitä kun puhutaan uusista työmuodoista, työmenetelmistä, pitää siihen pitää saada kaikki tarvittavat tukitoimenpiteet, ne pitää olla hyödyllisiä ei vain yrityksille, mutta myös työntekijöille. Tämä on vähän arka aihe. Meillä on aika maltillinen näkemys tästä tekstistä hyvä Suuri osa tästä tekstistä on ihan hyvä, voimme allekirjoittaa suurimman osan siitä, mutta mutta haluaisimme kyllä tehdä jotakin tarkistuksia ja muutoksia tähän tekstiin, mutta joka tapauksessa olemme aina hyvin rakentavassa mielessä mukana. Merci. Euh, Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron sitten taas esittelijälle. Olkaa hyvä. Tai. Děkuji eh, závěrem po té krátké... Kiitoksia puheenjohtaja. Eli lopuksi vielä pari sanaa. Täällä on aika vähän edustajia paikalla, joten ilmeisesti aktiivinen ikääntyminen ei ole niin mielenkiintoinen aihe monille kollegoille. Ja se, mitä Zuber sanoi aktiivisesta ikääntymisestä, mitä se merkitsee, no minusta se merkitsee, että voi olla aktiivinen työelämässä, koulutuksessa, kulttuurielämässä, liikunnassa. Terveydenhuollossa täytyy myöskin olla aktiivinen, täytyy ennaltaehkäistä tauteja. Ja mielestäni ikään, aktiivinen ikääntyminen merkitsee, että voi elää kotonaan voi toimia itsenäisesti ja saada tarpeellisia palveluja käyttöönsä. Perkasin kanssa olen samaa mieltä ja mielelläni otan vastaan tarkistuksia, jotka liittyvät suurempaan joustavuuteen ja työmarkkinoiden varmuuteen ja myöskin tarkistuksia, jotka liittyvät tasapainoon yritysten ja työntekijöiden oikeuksien välille. Ja odottelen nyt sitten tulevaa yhteistyötä. Kiitos. Hienoa. 12. toukokuuta sanoi puheenjohtaja, mutta 12. marraskuuta korjaa puheenjohtaja on määräaika tarkistusten jättämiselle. Tulemme tarkistelemaan niitä 28-29. marraskuuta. Ja tarkoittanee sitä, että ne voivat silloin tulla vain englanniksi meille. Ää, äh, ehditäänkö ne käännättää tästä päivästä marraskuun loppuun asti? 20 28. marraskuuta käsittelemme ne kompromissien tarkistukset 6. joulukuuta ja Envi-valiokunta äänestää 18. joulukuuta niistä. No, nyt siirrymme meidän esityslistamme kohtaan numero neljä. Rouva McIntyre ei ole paikalla. Hän on äänestämässä Libe-valiokunnassa. Se on aika hauskaa, koska äänestämistä on nyt paljon, mutta tehdään selontekoa kolmikantaa tapaamisesta. Eli annan nyt äh, puheenvuoron kohta numero viisi. Eli saamme kuulla tilanteesta neuvottelusta neuvoston kanssa sosiaalista muutoksia ja innovaatiosta koskevasta ohjelmasta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli yksi neuvottelukierros, eikä pelkästään minun, vaan myöskin varjoesittelyiden mielestä se oli suuri pettymys. Ne kohdat, jotka olivat meille parlamenttina kaikkein tärkeimpiä, niin neuvosto ei joustanut niissä yhtään. Ja sitten kun neuvoteltiin mikro- rahoituskysymyksistä. No, ne sujuvat nyt suht koht hyvin. Ja huomennella on sitten seuraava kolmikantaneuvottelukierros. Ja toivon mukaan sitten silloin voimme näistä EURES-kysymyksistä voidaan alkaa neuvotella. Ja siihen nyt tarvitaan ihan periaatteellisia selvennyksiä. Ja tiedän, että komission uusinta ehdotus on nyt kierrossa – ja se nyt vähän ennakoi neuvotteluiden tulosta, mutta tämä täytyy sitten huomenna komission ja neuvoston kanssa selventää. Kiitän varjoesittelijöitä todellakin erittäin hyvästä yhteistyöstä. Me olemme parlamenttina yhtenä rintamana tässä asiassa. Merci, Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä tai haluaako joku osallistua tähän keskusteluun selonteosta? Kiitän esittelijää, koska tässä on kyse neuvottelutiimistä, joka on aika raskaan sarjan ryhmää edustava tiimi. Ehkä voisin vain sanoa, että me olemme määritelleet omat painopistealueemme aivan erityisesti kun puhutaan mikrorahoituksesta, jota, josta neuvosto halusi käynnistää keskustelun. Ja lopulta tietysti nuoriso-osasto on kaikista vaikein, koska mehän olemme halunneet saada tästä jonkinlaisen ennakkotapauksen ja nyt on pakko todeta, että neuvostossa öö, ei, ei, ei, ei syntynyt keskustelu, eli meitä ikään kuin huolittu mukaan ei otettu vastaan. Ja tämä on nyt aika tiukka paikka, koska tässä voi neuvottelupaikka kokonaan. tuli mahdollisuudet huveta. Mutta olemme kuitenkin pystyneet etenemään. Onko meillä mitään tietoa Rowan McIntyresta? Onko hän tullut joukkoomme? Jos ei, Rouva Schachtiekaan ei ole paikalla, joten nyt on vähän vaikea tilanne. Alors, contrairement à tout ce que nous... Tämä on nyt vastoin kaikkien meidän toiveitamme. Minun on pakko keskeyttää kokousistuntomme aina kello 16.15 asti. Olen erittäin pahoillani, kaikkien niiden puolesta, jotka ovat tulleet tänne paikan päälle, jotka odottivat suurella mielenkiinnolla Rowan McIntyren mietinnön kuulemista. Toivottavasti emme sitten äh, taas äh, tilanne ei käsistä menestyslistan kanssa kokouksen loppupuolella. Hyvät kollegat, ehdotan, että käynnistämme työt välittömästi tämän tauon jälkeen, koska nyt Rova McIntyre on päässyt tänne meidän joukkoomme ja menemme takaisin esityslistalla kohtaan numero neljä ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron, jotta hän voi esitellä 44 tarkistusta, jotka on jätetty hänen lausuntoluonnokseensa, jos jossa eh, puhutaan Tämä on siis talous- ja rahaisen valiokunnan mietinnöstä, jossa puhutaan PK-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamisesta. Rouva, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia, että odotitte minua, jotta sain liven äänestykset hoidettua ennen kuin tulin tänne. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän lausuntoon tarkistuksen 44, ja voin valtaosa niistä tukea. No muutama en voi tukea, ja muutama täytyy hiukan vielä selventää. Mutta arvostetaan kuitenkin sitä, että niiden mukana on tullut uusia ajatuksia, ja ne varmasti parantavat tätä lausuntoa. Ehdotan muutamia kompromissitarkistuksia ja ne toimitetaan sitten ennen varjoesittelyiden kokousta, joka on siis huomenna. No pari kohtaa. Ensinnäkin on tärkeää, ettei nyt tehdä päällekkäistä työtä vastuuvaliokunnan kanssa ja on monia aloja, joilla voidaan käsitellä pk-yrityksiä ja meidän täytyy keskittyä nyt tähän työllisyysnäkökulmaan tässä lausunnossa. On selvää, että rahoituskriisi on koetellut yrittäjiä ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä. Ja se, että rahoituslaitokset eivät halua myöntää luottoa, on merkittänyt sitä, että yritykset todellakin kärsivät ja se estää kasvua ja työmahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että me keskustelemme muista vaihtoehdoista, joita meillä on. Ja meidän täytyy tiedottaa muista kuin pankeista, jotka voivat myöntää luottoa pk-yrityksille. No sitten on muitakin EU-aloitteita, Horizon PSE. Ja tässä lausunnossa keskustellaan siitä, että voitaisiin käyttää aloitteita, jotta olemassa olevat esit- yrittäjät saisivat välineitä ja tietoja ja taitoja, joita tarvitaan, jotta rahoitushallinto olisi kunnossa. Ja heillä voidaan antaa tietotaitoa, jotta he saisivat ensinnäkin rahoitusta, koska Silloin voidaan saada aikaan kasvua ja luoda työpaikkoja. En nyt puhu pidempään, haluaisin vain kiittää kaikkia kovasti ja odottelen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa huomisessa kokouksessa. Kiitos. Silvana Rapti. No, edustaja Rapti, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την, το πολύ που μας έχει. Arvoisa puheenjohtaja, Tämä on periaatteessa aika hyvä teksti, mutta pitää kiinnittää huomiota siihen, että pk-yritykset voisivat saada helpommin rahoitusta lyhyellä aikavälillä pankeista nimenomaan. Ja ennen kaikkea tässä hankalassa suhdannetilanteessa PK-yritystiltä ei pitäisi vaatia ikään kuin pankkeina toimimista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että pankki antaa rahaa silloin, kun on kaunis ilma, mutta sitten kun kaikki menee huonosti, niin sitten ei mitään tipukkaan. Tällainen pitäisi välttää. Me kaikki tiedämme, kuinka hankala tilanne on esimerkiksi kreikkalaisille. PK-yritykset ovat Kreikan talouden selkäranka ja siksi meidän pitää todella puhua siitä, että kreikkalaisetkin pk-yritykset ja kaikki eurooppalaiset pk-yritykset tarvitsevat kiireellisesti rahoitusta. Minä olen pyrkinyt tässä luovuuteen ja esitin useita tarkistuksia. En nyt keskustele näistä tarkistuksista sen enempää. En halua kuormittaa teitä liikaa, mutta erittäin tärkeää on se, että PK-yritysten johtajat tietävät, keneltä voivat pyytää tietoa. Heidän täytyy myöskin tietää, millaisia mekanismeja heillä on käytettävissään rahoituksen saamiseksi. Odotan suuresti kompromissitarkistuksia. Minä osallistun varjoesittelijöiden kokoukseen luonnollisesti ja pyrimme tekemään kovasti töitä, jotta asiat helpottuisivat niille eurooppalaisille, jotka pk-yrityksiä johtavat, jotka tarvitsevat töitä. Thank you, Madam Edustaja Hirsch. Uh, on behalf of our shadow Kiitoksia. Beninin puolesta haluaisin tehdä muutaman huomion. Hän haluaisi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tässä on otettu esiin suurimpia ongelmia, joita PK-yrityksillä on rahoituksen saannissa. Eli se, miten tämä vaikuttaa teollisuuteen, on ihan päivänselvää. PK-yritykset ovat suurimpia työllistäjiä EU-ssa, ja jos ne eivät kasva, niin silloin ei myöskään synny uusia työpaikkoja. Olemme huomanneet, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat ja kuinka paljon niillä on potentiaalia, jotta voidaan puuttua vaikka nuorisotyöttömyyteen – puutteisiin taitoihin ja siihen, että saadaan enemmän naisia työelämään ja joustavoitetaan työjärjestelyitä ja voidaan tarjota esimerkiksi harjoittelupaikkoja ja muuta työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Beni on tehnyt muutamia tarkistuksia, jotka pohjautuvat jo tehdylle hyvälle työlle, ja hän on ottanut esille sen, että pk rahoitus on saatavilla, niin silloin nämä kustannukset ovat usein liian korkeita. Hän myöskin on ottanut esille, että alueelliset toimijat voivat tehdä paljon, jotta voidaan parantaa rahoituksen saamista perustamalla omia investointipankkeja, joiden tarkoituksena edistää nimenomaan PK- ja mikroyritysten kasvua. Silloin voidaan tehdä vaikka vihreitä investointeja, kuten Britanniassa, ja niillä voidaan myöskin tukea sosiaalisia yrityksiä, osuuskuntia jotka tällä hetkellä eivät saa investointipääomaa. Hän odottelee yhteistyötä tämän asian parissa kollegoiden kanssa ja hän on katsonut muitakin tarkistuksia ja on selvää, että hyviä kompromisseja varmasti voidaan tehdä valtaosassa tärkeimpiä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos, edustaja Zuber. Obrigada. Uh, lugar, que nós estamos... Eh, no, aivan ensiksikin haluaisin sanoa, että olemme yhtä mieltä lausunnon valmistelijan kanssa. Olemme kuitenkin esittäneet joitakin tarkistuksia yksityiskohtiin liittyen, ainakin, joidenkin tarkistusten osalta. Toisissa tarkistuksissa taas haluamme korostaa sitä, että pk-yrityksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ja me ehdotamme, että pk-yritysten on saatava paremmin lainaa. Lisäksi on toteutettava toimenpineet, jotta sosiaaliset yritykset ja osuuskunnat saavat paremmin rahoitusta ja niitä on myös säänneltävä. Me puhumme tässä PK-yrityksistä, erilaisista sellaisista. Haluaisin ottaa muutaman sisällöllisen kysymyksen myös esiin. Ensinnäkin on aivan selvää, että olemme siitä mieltä, että pitäisi rahoittaa reaalitaloutta. Pankkien toiminnan pitäisi juuri tätä reaalitaloutta rahoittaa ja ottaa riskit sitä varten. Toki voidaan käyttää myöskin julkisia varoja, mutta ne, jotka tuntevat pk-yritysten todellisuutta, tietävät, että tällä hetkellä – ongelma liittyy erityisesti yksityiseen kulutukseen. Ja nyt tarvitaan toimenpiteitä, mutta jos emme toteuta toimenpiteitä, joilla voidaan talouskasvua edistää, emme pääse tästä mihinkään, eikä yritykset voi toimia kestävästi. Euh, no niin, hienoa. Ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Rauha McIntyre, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Vai, vai jatketaanko sitten kompromissitarkistusten kerran seuraavalla kerralla ja toivotaan hyvää neuvotteluilmapiiriä. Näin olemme käsitelleet esityslistan kohdan viisi. Rouva Moran Chartier ei ole paikalla. Hän pyysi, että minä kertoisin teille neuvottelutilanteesta neuvoston kanssa mikä on tilanne sosiaalirahastoneuvottelussa? Haluan vain muistuttaa teille, että äänestimme tästä neuvottelumandaatista 5. heinäkuuta. Valmistelevia kokous pidettiin heinäkuun 19. Ja olemme sen jälkeen käyneet jo kolme trilogiaa, 18. syyskuuta, 9. lokakuuta ja 18, anti 18. lokakuuta. Eli me olemme voineet teemakohtaisesti neuvotella Näinhän neuvosto toivoi, jotta pystymme samanaikaisesti käynnistää keskustelun eurooppalaisen sosiaalirahaston myös horisontaalirahastosta, jossa komissio halusi saada alueelliset yksiköt paremmin mukaan ja komissio halusi myös tulla paremmin, meidän valiokuntamme haluaisi tulla paremmin kuulluksi. Ja edustaja Kosa on meidän esittelijämme. Mikä on tilanne sitten? neuvoston suhteen. Neuvosto ei ole, neuvostolla ei ole neuvottelumandaattia, se tekee neuvottelut ö, vähän vaikeiksi, joskin mielenkiintoiseksi. Puheenjohtajamaa lähestyy tällaiseen, käyttää tällaista alakohtaista lähestymistapaa. Meillä on kolme kokousta ollut huhtikuussa, kesäkuussa, lokakuussa, mutta siinä ei ole myös käsitelty, myöskään käsitelty kokonaan tätä tekstiä. Sitä pitäisi tulla täydentää silloin, kun on kyse artiklasta 2, artiklasta 5 rahoitu, rahoituksellisista kysymyksistä. Jos halutaan puhua Euroopan parlamentin tarkistusten käsittelyistä, niitä ei ole niistä ei ole koskaan neuvoteltu tai keskusteltu ihan neuvoston ollessa täysinvaltaisesti läsnä. Kypros puheenjohtaja maana odottaa, että me olisimme käyneet läpi tämän koko kokonaisuuden, jotta voisimme siis esittää meidän koko kantamme. Emme halua lähteä tällaiseen paloittelupeliin. Ja neuvostokin odottaa tätä koko pakettia, jotta saisi kattavan ajatuksen tästä prosessista. Kypros puheenjohtajamaana on ollut aika kielteisellä kannalla koko neuvotteluprosessin kanssa, pitäytyy mieluummin vanhaan vanhaan menettelytapaan, eli ei päästä yhteen sopuun mistään, eli ei päästä siis edes kaikista sopuun, ei mistään päästä sopuun. No, artikla numero yhti, jossa puhutaan ohjelmoinnista, se saatiin loppuun. Neuvosto oli siinä mukana ja ne olosuhteet olivat ne, mistä äsken juuri puhuin. Artikloista pääsimme loppuun. Artikla 6, jossa puhutaan osapuolten osallistumisesta. Ja toinen kohta, jossa puhutaan miesten ja naisten välistä tasa-arvosta, artikla 8, ei syrjintää, sukupuolten tasa-arvo, artikla 9, artikla 10, ylikansallinen yhteistyö, artikla 11, jossa puhutaan erityismääräyksistä rahastosta, jossa puhutaan operatiivisista rahastoista, jossa puhutaan yhteisrahoituksen maksimikorkokannoista. Ovat, nämä ovat siis aivan erityistapauksia. Mistä sitten oltiin eri mieltä tästä koko artiklapaketissa? Se tarkoittaa sitä, että tämä neuvoston osittainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että halutaan jotain vaihtoehtoisia vaihtoehto, vaihtoehtomenettelytapoja jäsenmaille kun taas parlamentin tarkistukset ovat pikemminkin komission linjausten suuntaisia ja haluavat painottaa tämän ehdotuksen pakottavaa luonnetta, pakottavia aspekteja. On kyse tar- äh, äh, tarkistuksista, puhutaan kahden prosentin resursseista alueelle yksi ja kaksi. Ja on kyse myös sosiaalirahaston kohdista, jossa puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja syrjinnän vastaisesta taistelusta keskustelu tulee jatkumaan, erityisesti näistä mainituista kohdista, ja me tulemme tekemään teille selkoa tästä jatkossakin. Jos puhutaan neuvoston valmiuksista järjestää konkreettisia kokouksia, niin ne ovat aika rajalliset etukäteisvalmistelevan sopu henkeen päästiin vain yhdessä kohdassa tästä ohjelmointi osiossa ja kun on kyse kompromissitarkistuksista, vaihtoehdoista, niin ne pitää täsmentää. Le, le deuxième paquet sur lequel, euh... Kun puhutaan näistä yleissäännöksistä, kes, keskustelu on käynnistetty, kun puhutaan teemakohtaisista keskittämisistä. Ja tässä on kyse artikloista kolme ja neljä tässä ehdotuksessa – yksi ainut parlamentin tekemä tarkistus tästä paketista on ollut keskustelun kohteena, eikä siitä päästy minkäänlaiseen kompromissiin. Uskon, että olen antanut teille aika kattavan selonteon tästä neuvotteluista, mutta on hyvä tietää, että jos me haluamme onnistua, meidän pitää olla kärsivällisiä määrätietoisia menettelyjen suhteen. Ja olen aivan varma, että teidän neuvottelutiiminne tulee olemaan tilanteensa tasalla. Nyt olemme käsitelleet esityslistan kohta kuusi ja siirrymme kohtaan seitsemän ja aloitamme. anteeksi, anteeksi, anteeksi, Sanoi puheenjohtaja. Minä olin, minun olisi pitänyt antaa teille mahdollisuus käydä sitä keskustelua tästä selonteosta. Ja, ich wollte... Niin, puheenjohtaja. Halusin vain kertoa kollegoille, että meillä on nyt tieliikenteestä mietitty ja meillä on kompromissi ja 15, kello 15 liikennevaliokunnassa komissio esitteli esityksensä. Ja me voitimme tämän äänestyksen 22-20. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je... Kiitos paljon teille esittelijä. Olen pahoillani, että meinasin jättää teidät kokonaan huomioimatta, kun on kuitenkin kyse jonkinlaisesta menestyksestä. No niin, kohta seitsemän. Nyt käymme äänestämään. Meillä on kirjaluonnos, jonka meidän työryhmämme on tehnyt tästä globalisaatiorahastosta, kun kyse nimenomaan tämän rahaston varojen käyttöönotosta. Tässä on erityisesti kysymys eh, Emilia Romanian alueen eh, moottori ajoneuvoteollisuudesta äänestämme puolesta vastaan tyhjä. Tämä kirja on hyväksytty. Toinen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskeva kysymys on kyse Nokiasta Suomessa. Kuka puoltaa? Vastustaa? tyhjää. Tämä kirja on hyväksytty. Kohta yhdeksän. Kolmas kirje Euroopan globalisaation rahaston varojen käyttöönotosta on kyse taas Nokiasta Romaniassa, mutta ihan teille tiedoksi ja voidaksemme selkeä, selvittää tilannetta valiokunnan jäsenet, jotka eivät osallistuneet työryhmän työhön, on kyse varojen käyttöönotosta tilanteessa, jossa olemme jo ottaneet näitä varoja käyttöön auttaaksemme Nokian työntekijöitä silloin, kun saksalainen, Saksassa sijainnut tehdas siirrettiin Romaniaan. Ja kuten te näette, tarina jatkuu, koska tällä hetkellä me tulemme antamaan varoja, tulemme tukemaan Nokian työntekijöitä Romaniassa. Tehän tiedätte, että tämä te taas, joka piti tulla rakennetuksi Romania, ei ole kolmen vuoden päästä vielä edes valmistunut. Ja yritys, kyseinen yritys on päättänyt äh, hajasijoittaa toimintansa yhä enemmän Aasiaan. No niin, nyt äänestämme tästä kirjasta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kirja on hyväksytty. Kohta nyt siirrymme neljänteen kohtaan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotossa. Tässä on kyse itävaltalaisesta tapauksesta ja alueellinen tapaus rahaston varoja on pyydetty, pyydetty käyttämään työntekijöiden hyväksi sosiaalisissa kysymyksissä, kun budjettia on kiristetty alueviranomaisten toimesta kyseisen tehtaan yhteydessä. Meillä on EPPstä kaksi tarkistusta äänestettävänä. Ensimmäinen tarkistus äänestämme siitä, jonka tarkoituksena on selittää se, että nämä erottamiset eivät liity mitenkään kriisiin liittyviin kriteereihin. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Vastustaa tyhjää. Tarkistusta ei ole hyväksytty. Tarkistamme. Voimme tarkistaa tämän koneellisesti, jolloin nyt äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 19 vastaan, neljä tyhjää. Eli tämä tarkistus on hylätty. Sen jälkeen meillä on toinen tarkistus EPPltä, vielä Edith Bauerin tekemä, jossa on uusi kappale Y numero 9, jossa sanotaan Subsistence allowance and training allowance to be cost of training of 40,400 and to 7,000 7, euro as an unjustified quasi-financing of unemployment benefits. Kuka puoltaa tätä tarkistusta tässä muodossa englanniksi muotoiltuna vastaan? Tyhjää. Uskoakseni se on hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Tout le monde a pu voter, le vote est... Äänestys päättyy. 22 puolesta 16 vastaan tarkistus on hyväksytty. Nyt koko tämä kirje äänestettäväksi. Sähköisesti äänestämme. Koko kirjeestä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 13 vastaan, 4 tyhjää. Kirja on hyväksytty. Siirrymme sitten viidenteen mobilisaat- globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Tanska on tällä hetkellä kyseyksessä. Kuka puoltaa tätä kirjettä? Vastaa tyhjää. Tämä kirjaluonnos on hyväksytty. Kuudes kohta. Nyt siirrymme metallurgian puolelle Espanjaan. Kuka puoltaa? Vastustaa tyhjää. Tämäkin kirje on hyväksytty. Viimeinen tapaus on kyse erottamisesta Saabin tehtaalla Ruotsissa. Tämä pyyntö on tullut Ruotsista. Vastustetaan näiden kriteerikriisien hyväksikäyttämistä, että ne oikeuttaisivat tämän varojen käyttöönottoa. Not the employees. Not the employees, yeah, but it's the government that presents... Minä täällä kerron hallituksen vaatimuksista. Kuka puoltaa tätä kirjettä? Vastaan. Tyhjää Tämä seitsemäs ja viimeinen kirje on hyväksytty. Näin ollen tulemme nyt sitten näiden alkupalojen jälkeen tähän varsinaiseen pääruokaan. Siirrymme kohtaan 14. Äänestämme Roa Härkinin äh, mietinnöstä, jossa on kyse Euroopan globalisaation rahastosta, ei sen enempää eikä vähempää. Tässä on kyse lainsäädäntötekstistä, tässä on kyse monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntötekstistä. Me 200, 291 tarkistusta meille on tullut. Meidän pitäisi myös käsitellä kuusi lausuntoa. Yksi lausunto tulee maatalousvaliokunnalta, joka liittyy artiklaan 4.3 yhteistyössä La Commission d'agriculture a été rejetée. Vahvistetun yhteistyön muodossa, mutta me hylkäämme sen, me emme tule tarkistamaan tätä, eli 40 kompromissitarkistusta, joista yhden on esittänyt SD-ryhmä, tullaan asettamaan äänestykseen. Jos ei ole mitään, ö, tässä vaiheessa mitään huomautettavaa ennen ensimmäistä kohtaa. Niin, tarkistus numero 54, laatia Cabernoht. Siinä hylätään tämä, ehdotetaan hylä, ehdotuksen hylkäämistä. Kuka on puolesta vastaan, tyhjää. Tätä ehdotusta ei hyväksytä. Tarkistus 126 Korneliseltä. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 1, kappaleen yksi jälkeen kompromissi AF. Ne viisi ryhmää ovat sen esittäneet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 1, kappale 2, kompromissi K. Viisi ryhmää edustaneet, edistäneet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm. Alors, nous allons voter un bloc 1. Äänestämme nyt blokissa, blokki numero 1. Meillä on siinä kompromissi A, H ja kompromissi A, G. Viisi ryhmää ovat esittäneet tänä. Kuka puoltaa tätä yhteisäänestystä vastaan tyhjää? Tämä ryhmän äänestetty osio on hyväksytty. Nous en venons donc à l'article 1. Artikla 1. Alakappaleen kaksi jälkeen. Äänestämme Inta kappaleen kahdeksasta. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Aloitetaanko alusta? Kuka puoltaa numeroa kahdeksan Intalta? Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 1, kappale 3. Kompromissi L. Viisi ryhmää. Monta... Kuusi ryhmää ovat sen laatineet. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3 kohdan A jälkeen uusi kohta. Kompromissi AI. Viisi ryhmää ovat esittäneet puolesta vastaan. Hyväksytty artikla 2, kappale 1, kohta A, kompromissi M. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty artikla 2, kappale 2, kohta B, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, kompromissi N hyväksytty. Artikla 2, kappale 1, kohta C. Äänestämme viidestä identtisestä tarkistuksesta Tarkistus 16. 144. Tarkistus 144. Tarkistus 145. Tarkistus 146 ja tarkistus 147. Monsieur Boulan, ce sont cinq amendements de suppression. Qui est pour? Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää. Nämä viisi tarkist, poistavaa tarkistusta ovat tulleet äänestetyiksi. Nous mettons donc aux voix. Amendement. On a enlevé les, les agriculteurs. Donc... Alors, l'amendement 1 est couvert. Tarkistus 1. Ei tarvitse äänestystä. Blok, ka, blokki 2. Anteeksi, meidän täytyisi siis äänestää blokista numero 2. Kompromissi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 Oui, effectivement, toutes mes Pyydän anteeksi, koska tämä kompromissi AN tuo mukanaan uuden kohdan, jota ei voida poistaa. Eli minä voin sen nyt asettaa äänestykseen. Kuka puolta kompromissia AN? Vastaan. Tyhjää Näyttää siltä, että se on hylätty, mutta pitäisi tarkistaa, jos edustaja Darden sitä pyytää. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta, 22 vastaan, 5 tyhjää. Tämä kompromissi on selvästi hylätty. Näin ollen tulemme äänestämään blokista numero kaksi. Kuka puoltaa blokki numero kaksi? Puolesta, vastaan, tyhjää. Blokki numero kaksi on hyväksytty. Nyt äänestämme blokki numerosta kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla kolme se jo sisältyy tähän blokkiin. Tulemme näin kohtaan artikla 4, kappale 1, kohta A, tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendement 164. Tarkistus 164. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4, kappale 1, kohta B. Äänestämme numerosta 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regivaliokunnasta 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni se on hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti siis. Numero 17 regivaliokunnasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 24 vastaan. Ei ole hyväksytty, eli voimme siis äänestää 100, numero 168 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4 kappale 1 kohta B, kohta BA 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4, kappale 2. Meillä on kaksi ehdotusta, identtisiä. Kappale 13 Intalta ja kappale 18 Regivaliokunnalta. Äänestämme näistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 4, kappale 3 sisältyy tähän edelliseen Siirrymme näin siis artikla 5 kappale 1 kohta C, tarkistus 182 180. Artikla 6, paragraf... Artikla 6, kappale 1, kohta A, tarkistus 21 ja 192. Kaksi identtistä tarkistusta äänestämme niistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 1, alakappale 1, johdanto-osa, tarkistus 198, tarkistus 199, identtisiä äänestämme niistä yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin ollen numero 16 Intalta raukeaa. Äänestämme artiklasta 6, kappale 1, kohta C. Kappale 15 Intalta puolesta. Öö, esittelijä vastustaa. Inta 15, artikla 6, kappale 1, kohta C. Inta 16 Inta 16 rauke, on raukesi. Olemme nyt numerossa Inta 15. 16 raukesi äsken. No niin, Inta 15. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Sitä ei hyväksytty. Artikla 7, kappale 1, alakohta 1, kohta A. Kompromissi R seitsemän ryhmää esittelemässä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 1, alakohta 1, kohta B, kompromissi S, kuusi ryhmää esittelemässä. Puolesta vastaa tyhjää, hyväksytty. Näin ollen tulemme artiklaan 7, kappale 1, alakappale 1, kohta uusi kohta C. Numero 10 naisvaliokunnalta puolesta. Esittelijä vastustaa, kuka puoltaa. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 7 kappale 1a uusi. Kompromissi A J. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 1, alakohta 2, kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 1, alakohta 3, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 2, kohta A, tarkistus 218 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. Artikla 7, kappale 2, kohdan A jälkeen. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kohta B. Tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 7 kappale 3 kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty artikla 7, kompromissi B, artikla 8, kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Artikla 8, kappale 2, kohta A, kompromissi 2, V, puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Artikla 8, kappale 2, uusi kohta A, Tarkistus 230 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Artikla 8, kappale 2, kohta A. Kappale 27 regivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 8, kappale 2, kohta B uusi. Tarkistus 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 8 kappale 2 kohta C, tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla, artikla 8 kappale 2 kohta E, tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E-kohdan jälkeen tarkistus 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 8, kappale 8, kohta G, kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän G-kohdan jälkeen kohta 28 regivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa H Kuusi ryhmää on tehnyt kompromissi Yn puolesta vastaan tyhjää. Tämä kompromissi on hyväksytty. Kohdassa I, tarkistus 35, puolesta vastaan. Tarkistus 35, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 235, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla 8, kappale 2, kohta I, A, uusi kohta. Kompromissi AL puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla 8, kappale 8, tarkistus 36, anteeksi, 238 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 9, kappale 1, tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 9 kappale 2. Budjettivaliokunnalta 37 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että on hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 16 vastaan selvästi hyväksytty. Regivaliokunnalta numero 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 9 kappale 3, tarkistus 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 9 kappale 4 Budjetti 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 9 kappale 4a. Tarkistus 240 puolesta. Haluatteko tarkistuksen tästä budjetista 38? Tarkistamme. Budjetti 38 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 9 vastaan, kolme tyhjää. Tässä välissä ehti siis tapahtua jotain ja tarkistuksesta tuli siis tarpeellinen. Tarkistus 240 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan. Rouva Cornelisen, olen pahoillani. En voinut tehdä tämän enempää. Tämä on hylätty. Artikla 9 kappaleen neljän jälkeen kompromissi Z puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin tulemme kompromissiin AA artiklassa 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 1 kappale 1 tarkistus 241, josta äänestämme kahdessa osassa koko tekstistä ilman sanaa esaf. Kuka puoltaa tätä näin vastaan? Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa tästä ensimmäisestä osasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 23 vastaan hylätty. Eli toisella osiolla ei enää merkitystä. Artikla 1, kappale 4, kompromissi AB puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 12, Tarkistus 245 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Artikla 12 kappale 1. Tarkistus 246 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Artikla 12 kappale 2. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Artikla 12 kappale 3. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, kappale 4. Tar- meille on tämmöinen poistava tarkistus numero 249 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 250 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 13, kappale 1 Äänestämme nyt tässä blokki numerosta neljäs, jossa on mukana kompromissi AD ja kompromissi I puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä blokki on näin hyväksytty. Ja käännämme taas sivua. Tulemme artiklaan 13, kappale 1. Kohta uusi. D uusi 260 vastaan tyhjää hylätty. Artikla 13 kappale 3. Anteeksi, 37 regi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tämän jälkeen artiklasta 13 tarkistus 26, 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 14 tarkistus 44 siitä on jo äänestetty. Näin ollen moni asia raukia. Siirrymme artiklaan 15, kappale 2, alakohta 2a, uusi Bud, Inta 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla 5, kappale 3, alakappale 1. Budjetti 45. Pu- puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla 5, kappale 3, Alakohta 2. Budjetti 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 15 kappale 6a kuuluu jo tähän blokkiin kolme ja näin ollen tulemme artiklaan 16 kappale 1, tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistuksen? Ei. Kaikille sopii. Hyvä. Kaikki rullaa. Tarkistus 274 ja kont 5 raukeavat. Näin olemme tullen kappaleeseen 3, tarkistus 46 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artiklan 16, kappale 4 jälkeen 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty artikla. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 18. Artikla 8 kappale 1 kohta B. Tarkistus 279 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 18. Tarkistamme, tarkistamme. Äänestys alkaa. Tar- tarkistuksesta 279 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 20 vastaan. Tätä ei ole hyväksytty. Olen pahoillani, Rouva Zuber. Tiukka tilanne. Seuraavaksi sitten FEM 16 puolesta vastaan. Tyhjää. En osaa sanoa, eli tarkistamme. FEM 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 poista 21 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 280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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi AE viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kont 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 50 puolesta vastaan tyhjää varmaan hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 8 vastaan, eli hyväksytty. Seuraavaksi budjetti 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kont 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Inta 26 ja Regi 40 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 20 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Eli nyt meni hiukan väärin. Eli nyt täytyy vähän mennä taaksepäin ja äänestää näistä yhteensopivista sopimuksista. Eli FEM 19 puolesta. FEM 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten tarkistus 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 284. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 23 vastaan, 18 puolesta jotain nyt tapahtui. Eli hylätty. Sitten 21 Fem puolesta vastaan tyhjää. Siis uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Control 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kont 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kont 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 286 puolesta vastaan. Ei nyt ollut ihan selvä. Eli 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavaksi kont 12 puolesta ei kun se onkin jo katettu. Eli Eli budjetti ykkönen puolesta. Siis johdatosan kappaleet nyt ja nyt budjetti ykkönen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osan kappale 2, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 60 kahdessa osassa. Eli The Labor Market. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja toinen osa sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kont kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt anteeksi, Siis budjetti nelosestakin pitää äänestää puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. Sitten johdatuskappale 4, kompromissitarkistus B, kuudelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 71, kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loput tekstistä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli toinen osa tarkistuksesta 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 24 vastaan, eli toinen osa on hylätty. Sitten kompromissi J kuudelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus. Hetkinen. Johdatusokappale 6, budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdotosan kappale 7, kompromissitarkistus C, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 4 täytyy tarkistaa vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 20 vastaan, yksi tyhjä ääni, hylätty. Sitten kompromissi D kuudelta ryhmältä puolesta. Ei kun siitä ei äänestetäkään, koska se on osa blokkia. Mutta sitten kappaleessa 10, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on kompromissi G kuudelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi kompromissi I viideltä ryhmältä siitä ei äänestetäkään, koska se kuuluukin nelosblokkiin, josta on äänestetty. Eli seuraavaksi tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistan 115. C'est insupportable, C'est jamais réglé. Euh, tout le monde a pu voter. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 13 puolesta 25 vastaan. 4 tyhjää. Eli hylätty. Hyvä, että olitte valppaina. Sitten tarkistus 12 ja 116 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yritysosakappale 16 Tarkistukset kuuluivat blokkiin kolme. Eli seuraavaksi budjetti 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten budjetti 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 120 hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetti 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistusta 22 raukea, eli seuraavaksi sitten sitten budjetti 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, äänestys tarkistuksista päättyi ja äänestämme nyt sähköisesti koko mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta kolme vastaan, kolme tyhjää. Ja sitten äänestämme esityksestä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Eli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 Ikävä kyllä äänestin väärin. Äänestin kyllä, mutta minun piti äänestää kyllä vastaan tässä lopussa. Halusin vain, halusin tästä puheenvuorokin, mutta en saanut sitä. Siis, siis en äänestänyt puolesta vastaan, mutta kone ei enää suostunut muuttamaan äänestystäni. J'écoute pas, plus, plus rien ne va. Mhm näyttää siltä, että mikään ei nyt toimi. Oliko kyse tästä mietintöluonnoksesta vai lainsäädäntöpäälausumasta? Mietintöluonnoksesta sanoisi puhuja. No, se on hyvä. No eli silloin Rova Harkinin menestys on sitäkin suurempi lopputuloksen kannalta. No niin, no niin, vielä pieni hetki, pieni hetki. Tämän äänestyksen jälkeen me voimme käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa, jotta pääsisimme ensimmäisessä käsittelyssä jo sopuun tästä artikla 110 liite 20 meidän työjärjestyksemme mukaan. Eli ehdotan, että minun täytyy teille nyt tässä painottaa, että me emme voi käynnistää näitä neuvotteluja Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, koska tämä ei halua järjestää trilogia ennen joulukuun loppua. Ehdotankin näin ollen, että odotamme seuraavan Eurooppa-neuvoston tuloksia, joka pidetään 28.–29. marraskuuta, jossa puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa tietysti globalisaatiorahasto tulee käsittelyn alaiseksi ja tuolloin me voimme sitten päättää, haluammeko käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa mahdollisen sopuun pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä vai haluammeko öö, äänestää täysistunnossa. Ottaen huomioon Euroopan neuvoston päivämäärät. Tämä ylimääräinen kokous pidetäänkin 22. ja 23. päivä marraskuuta korjaa puheenjohtaja. Eli me voimme siis lokakuun, marraskuun lopulla meidän omassa kokouksessamme tehdä vähän selkoa siitä, että minkä päätöksen me haluamme tehdä ja otamme sitten huomioon tuolloin Eurooppa-neuvoston päätelmät. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin olemme käsitelleet esityslistan loppuun ja tapaamme seuraavan kerran marrastoista, 13. marraskuuta jossa meillä on kreikkalainen ministeri paikalla. Hän kertoo meille työllisyydestä, rahoitustilanteesta. Se on yhteinen kokous talous- ja rahasian valiokunnan kanssa ja toivon, että olette täällä runsaasti läsnä paikalla. Kiitos.